Tästä äänestetään positiivisesti täysistunnossa. Kiitoksia osallistumisesta keskusteluun vielä kerran. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitos paljon. Lidia, kiitos paljon. Ja onneksi olkoon hyvin tehdystä työstä. Tämän puheenvuoron myötä päätämme keskustelun tästä mietinnöstä ja tästä mietinnöstä äänestetään kello 12 tänä päivänä tämän päivän äänestysistunnossa. Sen jälkeen siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on suullinen kysymys komissiolle postipalveluista. Ja se on peräisin äh, liikenne- ja matkailuvaliokunnasta tämä kysymys. Ja kysymyksen tulee esittämään äh, kysymyksen laatija edustaja Brian Simpson. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. I... Kiitos äh, puhemies puhun liikenne- ja matkailuvaliokunnan nimissä. Minulla on kunnia olla tämän valiokunnan puheenjohtaja. Puhemies, ne, jotka ovat tässä seuranneet keskustelua postipalveluiden vapauttamisesta, ovat nähneet, miten pitkä keskustelu tämä on ollut. Jo alusta 1980 lopussa tämä parlamentti halusi varmistaa, että mikä tahansa vapauttamisprosessi ei vaikuttaisi työolosuhteisiin ja että taattaisiin kuitenkin luotettavat yleispalvelut Euroopan kansalaisille. Ihmisten kommunikointitavat ovat muuttuneet radikaalisti vuosien kulussa, mutta siitä huolimatta ihmiset haluavat päivittäin nähdä posti miehen, joka tuo meidän postimme. Sen vuoksi lähtökohtana tuleekin olla, että meillä on postipalvelut, eikä ainoastaan sellaisia noin postipalveluja mahdollisimman halvalla, vaan että on tiettyjä sosiaalisikin palveluita, joita pitää tukea. Ja tästä lähtökohdasta meidän täytyy arvioida tätä direktiiviä 2008 kautta 6, koska tämähän nämä toteutetaan täysimääräisesti 31. joulukuuta 2010. Meidän valiokuntamme haluaa muistuttaa komissiota siitä, että parlamentti haluaa tässä direktiivissä varmistaa sosiaaliturvan sekä yleisöllisten palveluiden toteuttamisen ja rahoittamisen. Ja haluamme muodostaa että jäsenvaltioita siitä, että heidän tehtävänsä on suojella molempia näitä aloja, eikä niin kuin kävi rautateiden vapauttamisessa, eli unohdetaan koko lainsäädäntö. Ja tämä on nyt tärkeää, puhemies. Tässä parlamentissa ensinnäkin epäillään, että komissio ei tule vahvistamaan näitä tärkeitä näkökulmia tässä direktiivissä 2008 kautta 6, vaan tulee toimimaan sillä tavalla, että vahvistetaan tässä direktiivissä vain taloudellista vapauttamista ja toisekseen, että jäsenvaltiot ovat hitaita eivätkä tee yhtään mitään suojellakseen postin työntekijöitä ja jäsenvaltiot, jäsenvaltiot eivät kykene hyvällä tavalla rahoittamaan yleishyödyllisiä postipalveluita. Sen vuoksi meillä on neljä selkeää kysymystä, johon me haluamme neljä selkeää vastausta komissiolta. Ja ne ovat ne, jotka olen tässä suullisessa kysymyksessä esittänyt. Me emme vaadi mitään teknistä vastausta, emmekä me halua mitään sitaatteja olemassa olevista sopimuksista. Meidän valiokuntamme tuntee erittäin hyvin sopimukset. Me vaadimme takeita siitä, mitä sovittiin 2008 kautta 6, että nämä säännöt toimeenpannan samoin kuin se, että varmistetaan postin työntekijöiden työolosuhteet kaikilla sektoreilla. Me haluamme takeet yleisöllisille postipalveluille. Me haluamme, että myös hoidetaan kustannukset tämän palvelun hoitamiseksi ja me haluaisimme myös päivämäärän, koska tämä tehdään. Me haluamme, että komissio tekee täyden vaikutusten arvioinnin siitä, mitä postimarkkinoiden avaaminen on tarkoittanut ja mitä vaikutuksia sillä on koko sektorille, eikä ainoastaan taloudellisia näkökulmia. Johtopäätöksenä Puhemies voisi kysyä, miksi tämä suullinen kysymys esitetään juuri nyt? Ikävä kyllä vastaus äh, johtuu tästä epäilystä ja oikeastaan epäluottamuksesta siitä, että vuosia on puhuttu tämän sektorin täyttä äh, vapauttamista, niin samanaikaisesti jäsenvaltiot äh, eivät ole halunneet hyväksyä näitä takeita ja komissio on hyväksynyt sen ja tätä me emme voi hyväksyä emmekä voi antaa sen tapahtua. Me emme halua samanlaisia postipalveluita kuin mitä tapahtui rautateillä. Jäsenvaltioiden täytyy huolehtia kaikista asioista, jotka on otettu mukaan direktiivin 2008 kautta 6, ja komission täytyy tarkasti valvoa jäsenvaltioita, että ne täyttävät velvollisuutensa. Jos komissio ei näin tee, niin se rikkoo velvollisuutensa. Kiitos, Brian. Lopetit aivan täsmälleen viiden minuutin aikataulun mukaisesti. Se on hieno saavutus, 5 minuuttia 00 sekuntia. Sen jälkeen komissaari Barnier vastatakseen komission nimissä tähän kysymykseen. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat. Hyvä edustaja Simpson. Nyt on kulunut 7-8 kuukautta, kun olen komission jäsenenä ollut tällä kertaa. Te olette usein kuulleet minun sanovan täällä ja ainakin 13. tammikuuta, kun minulla, minulla oli kuulemistilaisuuteni, kuinka olen henkilökohtaisesti kiinnostunut ja sitoutunut säilyttämään nämä yleispalvelut. Ja, ja ja sehän sopii myös sisämarkkinoiden yhteen sovittamiseen ja, ja kansalaisten kytkeminen siihen. Minä Äh, sanon tähän, puhun tästä, koska lokakuussa tullaan esittelemään tämä Single Market Act, koska me haluamme yhdessä syventää ja viedä eteenpäin näitä sisämarkkinoita, jotta se parantaisi työllisyystilannetta. Me haluamme todella antaa äh, painoarvoa sosiaaliselle ja inhimilliselle ulottuvuudelle. Ja tähän kytkeytyvät tietysti myös yleispalvelut ja yleishyödylliset palvelut. Sen takia minä olen erittäin iloinen teidän esittämästänne kysymyksestä. Tämä hanke on erittäin tärkeä kun puhutaan postipalveluista, se ei ole vain muutaman kuukauden vanha juttu. Siihen on lähdetty, sitä on lähdetty työstämään jo aikapäiviä sitten. Se ensimmäinen tammikuuta 2011 jo 16 jäsenvaltiossa tämä tarkoittaa noin 95 prosenttia postipalveluiden volyymista koko, koko EUn alueella. Tätä, on, tätä uudistusta on mietitty pitkään. Se on käynnistetty jo vuonna 1992 vihreän kirjan myötä ja ainakin kolme direktiiviä on, on tullut konkretisoimaan tätä tahtoa lähteä muuttamaan tätä demokraattisemmaksi ja menestyksekkäämmäksi uudistukseksi. Viimeisin direktiivi, jonka te Brian tunnette varsin hyvin, hyväksyttiin vuonna 2008 ja se sai tukea Euroopan parlamentilta ja suuren enemmistön taakseen Euroopan ministerineuvostossa 25 jäsenmaata äänesti tämän uudistuksen puolesta. Varsin läpinäkyvästi ja sitä ei tehty missään käytäväkeskusteluissa salaisesti, vaan tämän tärkeän sektorin myötä me haluamme, mm, voisi antaa myös joitakin lukuja, 95 miljardia euroa oli liikevaihtoa, 5 miljoonaa suor työpaikkaa pystyttiin luomaan tälle erittäin tärkeälle sektorille. Se pystyttiin uusiutumaan, uusimaan, elämään ajan hengessä, ajan mukana ja vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin sekä kansalaisten että yritysten esittämiin tarpeisiin ja pyyntöihin tämä sisämarkkinoiden toteuttaminen silloin, kun se on järkevää, siihen pitää kytkeä minun mielestäni. Silloin, kun se on järkevää ja hyvin, hyvin toteutettu, niin se totta kai edellyttää innovaatiota ja sopeutumista muutosvirtoihin. Kun me haluamme parempaa talouskasvua, parempia palveluiden tarjoamista vastataksemme kansalaisten odotuksiin toimijat ovat suurten haasteiden edessä, kun ajattelemme sosiaalisten ja taloudellisten muuttujien kehitystä. Me olemme kyllä valmistelleet jo pitkän aikaa, olemme valmistautuneet tämän postisektorin muuttumiseen toimin laatimalla hyvin harkittua ja yhdenmukaista uudistusta. Tämä sektori on muutostilassa. Uusi teknologia muuttaa meidän viestintätapojamme, viestintämenetelmiämme. Elektroninen korvaava menetelmä vain kiihtää, kiihdyttää vauhtiaan. Meidän täytyy saada kansalaiset kansalaiset pysymään mukana tässä, mutta meidän täytyy tähän lisätä myös talous- ja rahoituskriisi, johon me olemme vielä joutuneet törmäämään hyvin ra- rajusti. Mutta kuka olisi voinut uskoa, että jos voitaisiin tätä prosessia lykätä aivan brutaalisti me olemme pyrkineet vastaamaan toivottavalla hyvällä tavalla. Komissio ei ainakaan äh, usko. Me haluamme kolmesta syystä johtuen lähteä liikkeelle. 92 vuonna laadittu vihreä kirja on hyvä valttikortti, jonka avulla voidaan myös päästä pois tästä kriisistä. Meillä pitää olla tehokkaat toimijat, meillä pitää olla korkealaatuiset postipalvelut ja meillä pitää olla säädösympäristö, joka on tehokas. Me olemme tämän direktiivin direktiivin myötä pyrkineet luomaan hyvän säädösympäristön, joka voisi, johon voisivat myötä vaikuttaa kansalliset sääntelyviranomaiset. He työskentelevät hyvin usein jo yhdessä. Me haluamme avoimuutta hallitusti, mutta me haluamme kansallisia sääntelyviranomaisia herra Simpson, he, näin voitaisiin valvoa näiden yleispalveluvelvoitteiden toteutumista ja ne olisi todella toteutettu asianmukaisesti ja rahoitettu asianmukaisesti. Ja jos tässä vaiheessa joku eväilee, epäilee tämän uudistuksen mm, vaiheessa, minä haluan vakuuttaa kaikki, että juridinen varmuus, oikeusvarmuus on hyvällä pohjalla, mutta tällä, tämä sektorin kaikilla lohkoilla, jos tämä nyt jäädytettäisiin tai pysähdytettäisiin, niin silloin me taas jäisimme liikkumattomuuden ja odottelun tilaan, ja sitä minä en missään nimessä toivo. Minä toivon, että tämä edesauttaa työllisyystilannetta ja parantaa myös työolosuhteita. Minä tiedän, että kuinka tärkeää postisektori on Euroopan työllisyyspolitiikassa kolmas direktiivi, joka tarjoaa jäsenmaille hyvät mahdollisuudet yhteensovittaa tätä avoimuutta ja sosiaalisia vaatimuksia, kytkeä ne hyvin yhteen. Herra Simpson puhui tässä tekstissään, että jos sosiaaliset tekijät pitää ottaa erittäin hyvin huomioon silloin, kun laaditaan postipalveluiden avoimuutta. Herra Simpson, minä totean tämän ja minä haluan myös tarkistaa, että nämä kaikki olosuhteet ja kaikki näitä vaatimuksia todella noudatetaan. 2013, silloin kun tämä uudistus on toteutettu kaikissa jäsenmaissa, niin komissio tulee laatimaan virallisen selonteon Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tekee siitä arvioinnin tämän uudistuksen toteutumisesta ja haluan äh, sanoa vielä tässä omissa nimissäni, komissarin omissa nimissäni, minä sanoin jo minun aikomuksenani, vaikka eh, siihen ei ole mitään varsinaisia velvoitteita, minä haluan vuonna 2011 perustaa käyttäjille tarkoitetun eh, eh, työryhmän jossa on tarkoitus käydä jatkuvaa pysyvää vuoropuhelua, jotta yritykset, käyttäjät, kansalaiset, ammattiliitot, joilla on tärkeä rooli, ja tietysti parlamentti voisi tämän saman pöydän ympärillä tuoda esille, kertoa sitä, mitä tapahtuu maaperällä ja kuulla tämän arviointikomitean raportin ja tehdä säännöllisesti selontekoa siitä, mitä, miten tämä asia etenee, käydä vuoropuhelua siitä, että tämä todella toteutetaan asianmukaisesti tämä postipalveluiden sektorin uudistus. Minä haluan taata, että tätä työtä valvotaan hyvin, hyvät naiset, hyvät herrat. Minä henkilökohtaisesti sitoudun siihen, että tämä käyttäjille perustettu vuoropuhelutyöryhmä todella toteuttaa työtään. Kiitos paljon. Komissario. Kiitos paljon herra komissaarinen jälkeen. Siirrymme puolueryhmien, puh- puolueryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäiseksi annan EPP-ryhmälle edustaja Ferberille puheenvuoron. Puhemies komissio, sen hyvät kollegat. Toisen tai ja kolmannen postidirektiivin esittelyyn olen erityisen iloinen, että myös tällä lainsäädäntökaudella tämä teema tulee esityslistalle, koska mielestäni on tärkeää. Toisaalta näyttää että mitä komissio on saavuttanut vihreän kirjan osalta, jos pystytään siihen, että postipalvelujen laatu koko Euroopassa paranee, tämä on saavutettu. Kaksi lainsäädäntökautta sitten muistanko vielä sanottiin, että tavallista on, että lomalainen tulee takaisin ennemmin kuin hänellä tämmöisen kortti. Tämä on nyt sitten muuttunut tällä välin on selkeä parannus ollut rajat ylittävässä toiminnassa, on selkeä parannus ollut laadussa myös jäsenvaltioiden sisällä. Sen lisäksi, kun on yleispalveluvelvoite, joka on yhtenäinen koko Euroopassa, se on myös saavutettu, niin sen myötä palvelut ovat selkeästi parantuneet ja missä ne ovat olleet oikein hyvät, niin ne on pystytty pitämään tällä korkealla tasolla. Se on myös tärkeää sekä valiokunnamme puheenjohtaja että komission jäsen viittasivat myös tähän. Nyt on sitten kolmannen direktiivin toimeenpanosta kyse, joka siis ensimmäinen tammikuuta 2012 tulee useimmissa jäsenvaltioissa tulee tämä täysi liberalisointi. Sinä täytyy yleispalvelut turvata ja haluaisin painottaa juuri tätä, mikä kysymyksessäkin on, tätä liittämistä kun liitetään siihen, siihen, että ei tule työolojen heikentämistä tai sosiaalistandardien, sosiaalisen suojelun heikentämistä jäsenvaltioissa, niin se pätee myös ensimmäinen tammikuuta 2012 jälkeen. Ja siinä tietysti, tai siis tähän tietysti kiinnitämme huomiota, meillä ei ole pelkästään tämä suullinen kysymys, vaan meillä on myös komission raportointivelvollisuus ja komission jäsen niitä raportteja luemme tarkasti ja teemme tarvittaessa tarvittavat johtopäätökset. Kiitos. Sen jälkeen sosiaalidemokraattiselle puolelle El Hadraui. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen. Kiitokset vastauksestanne ja siitä, että tekin haluatte saada aikaan vuoropuhelua käyttäjien kesken, mutta me ryhmänä haluaisimme enemmän. Te tiedätte, että me olemme aina olleet tätä postidirektiiviä kohtaan äh, kriittisiä. Toki on hyvä, että sektori tehtäisiin tehokkaaksi, se on ihan hyvä tavoite, mutta koko tämä direktiivi, sitä ei ole tarpeeksi työstetty, siinä ei ole tarpeeksi takeita esimerkiksi työolosuhteista, sosiaaliturvasta ja siitä, miten rahoitetaan yleissä palveluvelvoite, koska sen täytyy toimia tämän direktiivin mukaan. Mitä tulee äh, sosiaalisiin velvoitteisiin, niin toki pallo on jäsenvaltioilla, mutta kuitenkin täytyisi ylittää saada aikaan yhtäläiset olosuhteet vanhoille toimijoille ja uusille toimijoille. Ja eh, pelkäämme, että tässä, tällä sektorilla lähdetään toimimaan lähinnä kustannusten leikkausten eh, pohjalta. Ja käytännössä me näemme sen niin, että eh, postin kantajat korvataan tällaisilla väliaikaisilla erityisillä sopimuksilla, joilla ei ole mitään varmuutta. Ja tämä heikentää palveluita. Meidän täytyy tar- varmistaa se, että kaikki toimii. Ja meidän täytyy myös huolehtia siitä, että palveluita tarjotaan kaikille kansalaisille. Mutta nyt tämä monopoli korvataan tilanteella, joka tulee budjetillisesti olemaan hyvin hankala. Ja sen vuoksi pelkäämme, että palvelut ovat suuren paineen alaisina. Oletteko te samaa mieltä kanssani, kun sanoin, että yksi direktiivin tärkeimmistä tavoitteista on se, että tarvitaan enemmän sosiaalista kohesiota työntekijöille ja että se on vaikea toteuttaa. Ja toisekseen Eikö pitäisi toimia myös lyhyemmällä aikavälillä ja pyrkiä saamaan tarkkoja analyysejä siitä, miten direktiivi toteutetaan jäsenvaltioissa, nimenomaan ottaen huomioon sosiaaliset ja yleisölliset palvelut? Ja toisekseen, miten komissio vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua Euroopan tasolla niin, että sosiaalisella tasolla kaikki työntekijät, työntekijät sektorilla olisivat samalla linjalla? Gracias, kollega. Kiitos kollega. Liberaaliryhmien nimissä annan puheenvuoron edustaja Meissnerille. Olkaa hyvä. Dank, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Elämä Euroopassa, jossa haluamme, että ihmiset voivat päästä kaikkiin elämän alueisiin osallisiksi, jotka ovat heille tärkeitä. Ja Euroopassa meillä on demografinen muutos, mikä tarkoittaa, että meillä on myös tulevaisuudessa vähemmän ihmisiä, jotka asuvat tietyllä alueella kuin nyt asuu. Mutta haluamme silti, että kaikki ihmiset saavat ne palvelut, jotka he tarvitsevat ja joita he voivat vaatia. Ja siihen kuuluu myös tärkeänä osana posti, joka yleispalvelujen osalta täytyy turvata. Ja siinä tulee sille siis se kysymys, että miten maaseutualueella voidaan eh, turvata nämä palvelut ja järkevillä hinnoilla. Tämä ei ole yksinkertainen yhtälö jäsenvaltioiden, mutta me olemme päättäneet ja komission jäsen olette viitannut siihen, että suuri osa jäsenmaista oli sitä mieltä, että me sitä haluamme. Ja nyt on kyse siitä, direktiivissä on se, että jos joku menee pieleen, niin kansalaisten pitää jossakin paikassa pystyä valittamaan. Sekä ei ole niin yksinkertaista, kun jo maaseutualueella ihmiset vähenevät, että pystytään pitämään yllä infrastruktuuria ja sitä huoltamaan. Te olette virassanne uusi, sanoitte komission jäsen, ja, mutta kiinnitätte kuitenkin hyvänä näihin asioihin huomiota. Minä uskon, mutta teidän täytyy ymmärtää, että juuri liikennevaliokunnassa Brian Simskamissa sanoi, että rautat rautatiepaketissa mm, oli komissio myöskin mukana ja nyt kuitenkin ei sitä oikein toimeenpantu, että olemme vähän skeptisiä tässä. Muillakin alueilla ei ole aina niin onnistunut kuin olisimme halunneet. Tiedän, kun Saksassa oli myös sosiaalinen politiikassa, sillä tehdään päätöksiä, jotka ovat ihan hyviä. Kaikki ovat samaa mieltä ja sitten mukana ajattele sitä, että miten ne päätökset toteutetaan ja että todellakin nopeasti toteutetaan eh, Euroopan työntekijöiden ihmisten hyväksi. Ja tätä me haluaisimme teiltä näyttäkää, siis että me voimme teihin luottaa. Olisimme oikein iloisia, jos osoittautuu, että se on totta. Kiitos edustaja Maisner. Sen jälkeen vihreille puolitoista minuuttia. Isabel Duran, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komissaari. En minä kyseenalaista tätä demokraattista prosessia ja läpinäkyvää prosessia, jonka myötä halutaan Äh, hyväksyä eri säädöksiä ja direktiivejä postipalveluiden parakteeksi. Meidän täytyy vain valvoa sen soveltamista ja toteutumista, mutta on ihan yhtä demokraattista ja avointa arvioida konkreettisesti tämän direktiivin seurausvaikutuksista ja sen soveltamisen seurausvaikutuksesta. Meidän täytyy muistaa, että meillä on eroja jäsenvaltioista, mutta ei voida puhua palveluiden parantamisesta tai paremmasta saatavuudesta Euroopan kansalaisille postipalveluiden, postipalveluissa. Te puhuitte järkevästä ja ja yhtenäisestä toiminnasta. Eh, ehkä meidän pitää, me olemme pidemminkin todenneet, että tässä yksityisiä palveluita pyritään, pyritään keskittämään. Mehän halusimme nimenomaan poistaa tämmöisen monopolin, enkä usko, että, mm, en usko, että tulos on ihan sitä, mitä toivottiin. Te halusitte, te puhuitte tämmöisiä täydentävistä toimenpiteistä. Mikä on tämä tilanne? Minä tiedän, että on olemassa tällainen sääntelyryhmä, mutta mitkä ovat hyvät käytänteet näissä sääntelyissä? Meillä on paljon virheitä monissa järjestelmissä. Viimeiseksi työllisyyskysymys. Olen samaa mieltä kuin edustaja Hadraui. Meidän täytyy muistaa, että uudet työpaikat ovat väliaikaisia ja työpaikkojen menettäminen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Jos te haluatte perustaa tällaisen pyöreän pöydän keskustelun vuoropuhelua varten eri toimijoiden ja käyttäjien kesken, se on hyvä asia, mutta minä haluan, että myös sovitetaan saatetaan yhteen nämä suuret markkinat ja kansalaisten välillä ja käyttäjien välillä. Tämä on todella tämmöistä tyyliin tai näppäily, tyylitaituruutta. Meidän täytyy todella tietää, mitkä ovat tulokset, ovatko ne niitä haluttuja, ovatko vaikutukset niitä, mitä haluttiin maaperällä. En ole ihan vakuuttunut. Nyt on korkea aika arvioida ennen kuin lähdetään eteenpäin ja todellakin tehdä eikä tehdä enempää suurta eroa käyttäjien ja postipalveluiden välillä. Kiitos Isabelle. GUE-ryhmän nimissä annan kahdeksi minuutin puheenvuoron edustaja Jongille. Dank u wel, voorzitter. Commissaris Barnier, u zei het net al. Kiitos, komissaari Barnier. Te sanoitte jo, sisämarkkinoilla pitää olla sosiaalinen leima. Sillä pitää olla yhte, sosiaaliset kasvot. Se on ihan hyvä, mutta lähdetään nyt katsomaan, mikä on todellinen tilanne. Eilen ö, näitte, että postipalvelu, posti alan työntekijät osallistuivat mielenosoitukseen ja eräs nainen sanoi, että hän on 55-vuotias, hän on tehnyt jo 20 vuotta työtä postissa ja ensi vuonna hän hän tulee olemaan ensimmäisten erotettujen joukossa. Hän ei suinkaan ole ainut koska kaikki postialan työntekijät tullaan erottamaan, ainakin Alankomaissa tilanne on tämä, ei vain kilpailun takia, ei ainoastaan sen takia, että jotain postikonttoreita suljetaan, mutta halutaan joustavampaa työaikaa, haluan laskea palkkoja alaspäin tällä sektorilla ja 15 000 henkilöä tullaan erättämään. He ovat hyvin kokeneita, luotettavia, hyviä työntekijöitä, jotka ovat tehneet tätä työtä jo usean vuosikymmenen ajan. Hyvä komissaari, miksi te ette ole koskaan toteuttaneet tutkimustyötä, mitkä ovat postipalveluiden markkinoiden vapauttamisen seurausvaikutukset nimenomaan sosiaalisella puolella. Onko Euroopan parlamentti se, jonka pitää hoitaa tämäkin kysymys tai tutkimustyö tai vaikutusten arviointi? Internetistä löytyy sivusto, josta voitte löytää nämä. Ja kaikki ne, jotka ovat Postin kanssa tekemissä, tietää, että tilanne huononee. Postinhan pitäisi, ja postiahan pitäisi tällä hetkellä hoitaa niiden toimijoiden to- toimesta, jotka ovat luotettavia postin pitäisi kulkea päivin ja öin, mutta jotkut paketit eivät vain saavu perille, mutta kuitenkin halutaan parantaa laatua. Te puhuitte jostakin sääntelyryhmästä, mutta te ette ilmeisesti ole kuulleet Euroopan parlamenttia tässä kysymyksessä. Te haluatte, tai tässä on ainakin vaarana se, että maksut nousevat. Ainakin se on paha niille ihmisille, jotka asuvat saari- tai vuoristoalueilla. Täytyy todellakin toimia sillä tavalla, että meillä olisi ehdotuksia, joiden myötä halutaan lakkauttaa tämä vapauttaminen. Meillä pitäisi olla joku lykkäävä aikaraja ennen kuin on, tod- ennen kuin on pystytty todella tekemään arviointityötä. Tämä olisi ne sosiaaliset kahvot, joita hänelle palvelulle halutaan. Seuraavaksi edustaja Bafton, joka puhuu EFD-ryhmän nimissä. Ja hän on viimeinen puhuja tällä kierroksella. Olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Kun EU vaati, että postisektori avataan kilpailulle. Se tuhosi vitaalin brittipalvelun. Meidän postivirannon, äh, postitoimistoja johti äh, Royal Mail ja se hoiti kaiken. Meillä äh, oli 25 000 postitoimistoa muutama vuosi sitten, nyt niitä on 12 000, vaikkakin väestö on kasvanut. Ja sen lisäksi, että tässä vaaditaan nyt tavallaan sitä, että tehdään voittoa, niin monet postitoimistot eivät aikaisemmin kyenneet toimimaan ilman valtion apua. EUn postiuudistuksessa sanotaan, että hyvää postipalvelua pitäisi olla saatavilla koko unionissa, ja se on se, mitä meillä Britanniassa aikaisemmin oli palvelu oli eh, tehokasta, hinnat olivat kohtuulliset ja kaikilla oli pääsy siihen. Nyt sektori on avattu eh, ja samalla myös ihmisten usko on romahtanut. Ja minusta on suuri häpeä, että tämä yleishyödyllinen eh, palvelu joutuu lähtemään kilpailuun mukaan. Mitä te haluatte seuraavaksi yksityistää? Yhdistyneen kuningaskunnan täytyy saada toimia omalla tavallaan. Kiitos edustaja Bafton. Ja nyt edustajat voivat puhua omassa nimissään puolitoista minuuttia. Ensiksi edustaja Bach, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, äh, herr president, vielen dank, herr kommissar. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Onnittelut Simpsonille, joka on tehnyt oikeat kysymykset. Liberaaliselle niin täytyy näyttää, että se täyttää tavoitteet esimerkiksi edullisista hinnoista. Klassisissa postiyrityksissä on tehty hyvää laatua hyvillä hinnoilla, mutta täytyy tunnustaa, että klassisen operaattoreiden monelisointikin täytyy tehdä koska uudelleenjärjestelyllä voidaan tehokkuutta vieläkin parantaa. Minusta on tärkeää se, että eri asiat täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi työoikeuden täytyy, sitä täytyy ylläpitää. <clears throat> Täytyy olla työehtosopimukset näin voidaan vain estää, vain näin voidaan estää sosiaalinen palkomyynti. Yleispalveluthan ovat täällä useasti jo mainitut. Ja että saadaan paketit ja kirjeet kattavasti perille. Tässäkin komission täytyy tehdä selvitys yleispalveluista ja jokaisen maan täytyy pitäytyä siinä sitoumuksessa, että järjestetään riippumaton sääntelyviranomainen. Sen täytyy tarkkailla tähän liittyviä asioita, jotta tämä voidaan varmistaa, niin sen täytyy saada riittävä henkilökunta. Kun sähköiset palvelut kasvavat koko ajan pankissa, vakuutuksissa, niin Tämä lisää vaatimuksia postiinfrastruktuuria kohtaan. Odotan komissiolta vaikutuksen arviointia, jossa otetaan sosiaaliset aspektit huomioon. Ja onnittelen komissiota tästä työryhmästä, jonka nimi mainittiin ranskan kielellä. Kiitoksia. Kiitos, edustaja Bach. Puolitoista minuuttia jatkaa Rova Tikau. Kiitos, eh, puhemies, eh, komissaari postipalvelujen vapauttaminen on tarkoitettu toteutua vuonna 2011. Ne jäsenvaltiot, jotka liittyvät EU-hun vuonna 2004, omaavat aivan erityisen topografian ja ne voivat postipalvelujen avaamisesta kilpailulle venyttää se vuoteen 2013. Postipalveluissahan on keskeistä, että jäsenvaltiot takaa keräämisen, jakelun ja kaikille Euroopan unionin kansalaisille, olipa heidän kotipaikkansa mikä tahansa kerran päivänsä, ainakin viisi, päiv- viisi kertaa viikossa, samoin, hin- samoin, hintoin, samoin hinnoin, samoin kustannuksin. Tämä on tämän yleispalvelun velvoite. Minä haluan kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tällä hetkellä elämme kriisiä monissa jäsenvaltioissa, pitäisi kuitenkin pystyä säilyttämään postipalveluverkostot, jotka toimivat asianmukaisesti. Pitäisi riittää säilyttää riittävästi postitoimistoja myöskin harvaan asuteilla alueilla. Tämä direktiivi, joka säätelee sisämarkkinoita postipalveluiden osalta, laatii velvoitteet, joiden mukaan jäsenvaltioiden pitää myös määritellä, miten nämä yleispalvelut rahoitetaan joustava, joustavuuden kasvaessa. Pitää myös taata palveluiden laatu työolosuhteet pitävät olla kelvollisia työn, postin työntekijöille ja pitää olla myös riittävät takeet siitä, että työpaikka säilyy ja koulutus on taattu ja tu, tietty tulotaso on taattu. On välttämätöntä, että tämän vuoden loppuun mennessä komissio tulisi esittämään meille tutkimusta, jossa on tutkittu näiden postipalveluiden vapauttamisen vaikutusta, miten tämä tilanne on joutunut täsmälleen todella muuttamaan kasvojaan avautuessaan kilpailulle. Meidän täytyy ajatella myös, miten näitä palveluita tarjotaan myös elektroniseksi, elektronisesti. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Kälhär puolitoista minuuttia liberaaliryhmästä. Thank you, uh, President. Uh, Kiitos puhemies. Postimarkkinoiden sisään markkinat äh, viedään päätökseen joulukuuhun mennessä tänä vuonna. Monet ihmiset asuvat maaseutualueella ja minä edustan heitä, heistä monia. Ja monilla äh, näillä ihmisillä on todella suuria huolia. Äh, postin kantajilla on hyvin tärkeä rooli irlantilaisten elämässä ja haluaisin käyttää tilannetta hyväkseni ja kiittää heitä heidän roolistaan, joka heillä on tuolla alueella. Ja monta kertaa he toimivat myös virkansa ylitse. Postipalvelut ovat enemmänkin kuin taloudellinen sektori. Se on tärkeä osa sosiaalista elämää maaseudulla. Ainakin minun maallani, jossa 40 prosenttia väestöstä asuu näillä maaseutu- ja syrjäisillä alueilla – ja postimiehet ovat myös ainoa sosiaalinen kontakti ikääntyneille ihmisille, jotka asuvat eristäytyneillä alueilla. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että Euroopan komissio varmistaa sen, että postiyleispalveluvelvoite, että sitä noudatetaan. Ja että huomioidaan myös se, että kansallisesti toimitaan oikealla tavalla. Komission täytyy voida taata, että asiakkaiden posti kerätään ja heille toimitetaan posti, missä ikinä he asuvat, myös maaseutu- ja syrjäisillä alueilla, viitenä päivänä viikossa vähintään ja olin äh, ilahtunut, kun kuulin komissiota, kun hän puhui tästä käyttäjien vuoropuheluryhmästä, johon kuuluu mukaan kansalaiset, yritykset, ammattiliitot ja parlamentti. Meillä oli täällä valtuuskunta joka edusti postityöntekijöitä jokin aika sitten ja meillä on valtuutus edustaa heitä ja he edustavat kansalaisia. Ja erittäin tärkeää on varmistaa se, että kansalaisilla on tämä yleispalvelu ja yleisölliset palvelut kauan jo paljon ennen kuin lähdettiin puhumaan pelkästä taloudellisesta eduista. Lichtenberg. Sen jälkeen edustaja Lichtenberger puolitoista minuuttia vihreistä. Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Hyvät kollegat. Minun täytyy sanoa teille, että kun parannuksia on luvattu tämän liberalisoinnin myötä, niin valitettavasti olen nähnyt siitä aika vähän tähän mennessä, oikeastaan päinvastoin. Se, mitä me jäseninä saamme palautetta, niin se puhuu huononnusten puolesta. Maaseutualueilla palveluja on vähemmän, se voidaan todeta jo tänään. Postipalveluiden saanti maaseudulla ei ole enää taattu asia. Ennen kaikkea siellä, missä on tällaisia asuntoalueita, joille on vaikea päästä. Lisätyöpaikkoja kyllä, mutta ne ovat tällaisia minityöpaikkoja, joista ei voi saada elantoa täysin Jos kuitenkin postipalveluiden postipalveluilla ymmärretään pelkästään mainospalveluja, niin Niin yleispalvelut, itse asiassa joilla pitäisi peruspalvelut taata, niin jäsenvaltioiden pitäisi nyt maksaa jotka jäsenvaltiot ovat tietysti suuren paineen alla, koska budjeteissa ei ole enää pelivaraa. Että maaseutujen palvelut voidaan äh, tuilla taata. Tässä tapauksessa vaikutusten arviointi tuoda es, tai vaikutusten arviointia ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Se johtaa huonontumiseen työntekijöiden ja palvelun osalta. Tiene ahora la palabra por un minuto Kiitos edustaja Lichtenberger. Sen jälkeen puolitoista minuuttia puheenvuoroa edustaja Vilsille GUES-ryhmästä. Kiitos äh, puhemies äh, kaksi askelta äh, posti liberalisoinnissa on jo otettu. Ja komissio ei ole julkistanut mitään tutkimusta, jossa olisi käsitelty pelkästään sosiaalisia olosuhteita ja niitä markkinoiden avaamisen vaikutuksia työntekijöille. Ja kysyisinkin komission jäsen Barnierilta, koska parlamentti vihdoin viimein saisi tämän tutkimuksen käsiinsä. Me eilen otimme vastaan useita postin työntekijöitä eri puolilta unionia, jotka ovat jo saaneet potkut uusissa firmoissa, postin firmoissa ja sitten heidät on palkattu uudelleen paljon huonommin ehdoin. Ja minun mielestäni tätä kaikkea ei nyt saa repiä työntekijöiden selkänahasta. Mikäli komissio ja parlamentti todellakin haluaa tehdä jotakin köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan, silloin tämän postiliberalisoinnin kolmannen askeleen täytyy tapahtua vasta myöhemmin. Täytyy huolehtia yleishyödyllisten, parlame- yleishyödyllisten palveluiden laadusta. Siihen asti me vaadimme moratoriota postin liberalisoinnille postin työntekijöiden ja asiakkaiden nimissä. Kiitos sen jälkeen kollega Tuunun Hohenstein. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia paljon. Todellakin puhumme erityisen tärkeästä askeleesta päätöksestä, joka on siis postipalveluille liberalisointi EU-ssa terveen kilpailun suuntaan. Tällainen päätös on tämä direktiivi, jonka myötä tulee täydellinen liberalisointi. Mutta täytyy pyrkiä siihen, että se toimeenpannaan asianmukaisesti ja ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa. Komission jäsen tekee läheistä yhteistyötä säännönsä mukaan jäsenvaltioiden kanssa ja olen kovin iloinen komission päätöksestä eurooppalaisen sääntelytyöryhmän perustamisesta Euroopan tasolla. Uskon, että, siinä, että sen myötä voidaan auttaa konsolidoimaan postipalveluita. Jäsenvaltioiden palveluiden avaaminen riippumattomille postitoiminnan harjoittajille on myöskin erityisen tärkeä asia ja optimismilla odotan komission käytännöllisistä ratkaisuista, joiden myötä pitäisi päästä siihen, että riippumattomat postitoiminnan harjoittajat voisivat vapaasti harjoittaa toimintaa yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja ilolla panen merkille suunnitelmat siitä, että direktiivin toimeenpanoa valvotaan. Mutta Euroopan identiteetti tarvitsee selkeitä symboleja. Tällaisia symboleja ovat yhteinen valuutta, lippu, hymni, mutta Symbolina voisi olla kattava verkkovierailu ja esimerkiksi yhteinen postimerkki kaikille. Ehkäpä tällaistakin ratkaisua voitaisiin harkita. Gracias, kollegat. Kiitos. Sen jälkeen minuutin puheenvuoro edustaja Serrakian, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Il Kiitos, puhemies. Se, että viedään päätökseen posti, sektorin sisämarkkinat on askel eteenpäin, mutta olisi kuitenkin hyvä, että komissio tekisi vaikutusten arvioinnin, kuten monet kollegat täällä ovat sanoneet. Kun avataan postimarkkinat, silloin täytyy myös paremmin ymmärtää kansalaisten vaatimuksia. Miten komissio huolehtii siitä, että kansalaisten eduista huolehditaan esimerkiksi niistä, jotka asuvat maaseudulla, vuoristossa, niin että myös nämä ihmiset saisivat postinsa äh, hyvällä tavalla. Sen lisäksi mielestäni äh, tätä direktiiviä ei tule käyttää oikeutettaakseen sosiaalista dumppausta. Jäsenvaltiot äh, hän tästä huolehtivat. Kiitos. Sen jälkeen puolitoista minuuttia edustaja Essaaja. Olkaa. Kiitos puhemies

komissaarilta haluaisin vielä kysyä mahdollistaako tämä direktiivi kansallisesti määräämään esimerkiksi postitoimintamaksun jolla kaikilta alan toimijoilta voitaisiin kerätä varat tasapuolisesti palvelujen turvaamiseksi myös näillä kannattamattomilla alueilla? Kiitos paljon puhemies. Postipalvelut ovat instrumentti, joka on keskeinen kaikille kaikille viestintäyksilöille. Meidän pitää ajatella kilpailua ja taloudellista, poliittista ja äh, sosiaalista kohesiota. Meidän täytyy ajatella niitä ihmisiä, jotka asuvat maaseudulla, syrjäisillä seudulla. He eivät pääse postipalveluiden piiriin samalla, samalla tasolla kuin muut. He ovat siis erittäin syrjäytyneessä tilanteessa, jos he asuvat eristyneillä, eristäytyneillä alueilla. Heilläkin pitäisi tarjota laadullista palvelua, mutta miten olemme todenneet jäsenvaltiossa esimerkiksi Portugalissa, jossa Äh, on yhä vähemmän postipalvelupisteitä maaseutualueilla ja siellä postipalveluiden laatu on pudonnut erittäin jyrkästi. Pitäisi parantaa postipalveluiden laatua, eikä missään nimessä poistaa niitä. Meidän täytyy muistaa, miten eurooppalaista lainsäädäntöä lainsäädäntö voi myös vaikuttaa negatiivisesti työolosuhteisiin ja palkkatasoon äh, postipalvelusektorilla. Me emme voi hyväksyä sitä, että kilpailu näissä postipalveluissa kilpailu pyrkii vain syömään kerman kakun päältä ja jättää sitten kuivan pohjan muille syötäväksi. Ne, jotka haluavat tarjota palveluja vain niillä alueilla, jossa jakelu on kannattavaa, erityisesti niillä alueilla, joissa on paljon, joka on paljon tiheämmin asutettua. Ja muut alueet jätetään oman onnensa nojaan. Komission pitäisi löytää ratkaisu tähänkin ongelmaan, jonka tuon esille, ja pitäisi löytää myös lainsäädännön myötä tähän ratkaisu, ja todella, että lainsäädäntöä noudatetaan, noudatetaan ja tästä sitä myös parannetaan. Viimeinen puheenvuoro tällä kierroksella annetaan edustaja äh, Sosiopolille. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, monsieur le... Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Meidän nykyaikaisissa yhteiskustannuksissamme viestintävälineet ovat tärkeitä, elintärkeitä äh, yritysten kannattavuuden kannalta, hengissä säilymisen kannalta ja myös kansalaisten kannalta. Mutta jos me ajattelemme postipalveluiden vapauttamista, se on todellinen haaste tälle sektorille. Ja se täytyy pitää myös mielessä taloudellinen kriisi ja teknologian kehittyminen. Ja se on todella heikentänyt postipalveluiden kuljetustasoa ja kuljetusmahdollisuutta. Minä olen erittäin tarkkana seurannut taloudellista, sosiaalista, alueellista kohesiota, joilla nämä palvelut ovat erittäin tärkeitä. Minä olen julkisten palvelujen interryhmän varapuheenjohtaja, interryhmän varapuheenjohtaja. Minä seuraan erittäin tarkasti, miten näitä yleispalveluja yleispalvelujen tasoa ja laatua pyritään turvaamaan. Meillä oli eilen Strasbourgissa tapaaminen. On erittäin keskeistä, että tämä postipalveluiden vapauttaminen ei tapahdu työolosuhteiden kustannuksella eikä palvelun laadun kustannuksella. Meillä on direktiivi vuodelta 2008, jolla pyrittiin takaamaan kilpailukykyinen työpaikkoja turvava laadukas palvelu. Tätä pitää todella soveltaa tunnon tarkasti, pikkutarkasti ja ainakin mitä tulee näihin velvoitteihin, kun puhutaan yleispalveluista ja myös postipalvelujen tarjoajien pitää myös kehittyä, monipuolistua, monipuolistaa toimintaansa ja samalla myös saada paremmat takeet heidän kustannusten kattamiseksi. Me luotamme komissioon, että se valvoo todella ja, se, ja harjoittaa seurantaa tällä taloudellisella sektorilla. Me seuraamme tätä suurta uudistusta, kun pyritään rahapolitiikkaan ja rahoitusvalvontaa uudistamaan, rahoitusvalvontaan uudistamaan. Minä olen ihan varma, että jokainen meistä pyrkii etenemään tässä tärkeässä uudistuksen toteuttamisessa. Kiitos kollega. Ja nyt olemme päättäneet tämän äh, Catch the Eye-kierroksen ja meillä oli ehkä enemmän puhujia kuin oli tarkoitus, mutta äh, me emme kuitenkaan ole ylittäneet aikaamme ja minä haluaisin, et, haluaisinkin, että todella pidäydytte yhdessä minuutissa silloin, kun on kyse tästä yhden minuutin puheenvuorosta, lyhyestä henkilökohtaisesta puheenvuorosta. Ja minä tulen kyllä katkaisemaan puheenne. Ja ensiksi annan puheenvuoron rouva Nikola Sikilä, olkaa hyvä december two thousand and ten je dôležitým míľnikom vytvorenia spoločného syyskuussa, kun postimarkkinat avautuvat kaikille palvelujen tarjoajille ja kilpailumahdollisuudet tällä sektorilla vahvistuvat. Komissio on tehnyt innovaatioista jo erinäisiä aikoja tällä alueella ja minä pidän tätä hyvin tärkeänä siksi, että kansallisten postimarkkinoiden monopolistinen järjestely on ollut hyvin voimakasta, mikä on johtanut siihen, että hinnat nousevat, millä on kielteistä vaikutusta kuluttajien kannalta. Tuen markkinoiden vapauttamista ja liberalisointia postin alalla. Ja on tärkeää, että päästään eroon valtion monopolista, mikä johtaa hintojen alentumiseen ja on hyväksi kuluttajille, eikä sillä tule mitään vaikutuksia työntekijöihin. Kiitokset, kiitos Mika Nikolasik ja sitten Taravella, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Puhemies, komission jäsen. Kesäkuussa kysyn siitä, mitä kielteisiä vaikutuksia vapauttamisesta on kuluttajille, koska monet tutkimukset ovat osoittaneet, että on selviä häiriöitä erityisesti postipalveluissa. Hinnat ovat nousseet, palvelun laatu on heikentynyt ja avoimuus on vähentynyt. Kysyn tästä uudelleen, koska komissio arvioi sähkömarkkinoita, kuten vuoden alussa, mutta myöskin postipalveluita, joita voidaan katsoa, millä tavalla kuluttajat todellakin hyölyvät vapautetuista markkinoista, mitä tulee laatuun ja hintaan, unohtamatta myöskin postipalveluiden työllisyyden laatua. Hyvin paljon on puhuttu vapauttamisen hyvistä puolista ja meidän täytyy nyt miettiä, mikä on tilanne ennen kuin etenemme ja meidän täytyy katsoa, mitä vihreitä on jo tehty muilla vapautetuilla aloilla. Tiedän, että nyt on vuoropuheluryhmä perustettu, mutta kuten Kadraui sanoi ennen, meidän pitää mennä pidemmälle. Me haluamme teiltä enemmän komissio. Komission on lopetettava tällainen tehoton toiminta. Kiitos. Kiitokset Ravella. Sitten Harkin, olkaa hyvä. Commissioner, you told... Komissio sen kerroitte meille, että direktiivi antaa liikkumavaraa jäsenvaltioille silloin, kun ne ovat toimeen sen ja että enää voi ottaa huomioon sosiaaliset vaatimukset. Minä kysyisin kuitenkin, että varmistettaisiin se, että turvataan, kunnioitetaan täysin näitä sosiaalisia vaatimuksia. eilen me äänestimme työllisyyden suuntaviivoista ja puhuimme sen puolesta tarvitaan kunnollista työtä. Kunnollinen työ ovat olleet olemassa työpostin sektorilla, mutta niiden tilanne on tulossa huonosti palkattuja työpaikkoja ei on todellakin huolestuneisuutta kansalaisten ja postin työntekijöiden piirissä siitä, tullaanko työpaikkoja menettämään. Samoin parlamentissa ja komissiossa me ei voi olla piittaamatta tästä. Samoin myös hyvin pitkälti maaseutuvaltaisen vaalipiirin edustajana olen saanut paljon kyselyjä siitä, miten tullaan toteuttamaan postin eh, kuljettaminen ja jakaminen viitenä viikossa. Teillä on vastuu tällä alueella ja olen pitkälti yhtä mieltä monien puheiden kanssa siitä, että me tarvitaan tietty pysäytysaika sille, jolloin tämä koko direktiivi on täysin toimeen. Ferreira. Ja sitten herra Ferreira. Signor commissario, tutta Europa... Hyvä komission jäsen, koko Eurooppa Euroopasta keskustellaan nyt postipalveluiden vapauttamisesta ja minun mielestäni tässä kyse on nimenomaan nyt postipalvelujen palvelujen, laadun heikentämisestä. Tällä alueella vapauttaminen ja yksityistäminen ei ole hyvä asia ja tästä sitten syntyy ainoastaan monopoleja e- Euroopan tasolle. Tämä on selvästi nähtävissä sellaisissa valtioissa, joissa joissa kehitys on edennyt jo hyvinkin pitkälle ja tämä sitten vaikuttaa yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen ja epätasa-arvon luomiseen ja tämä menee kansalaisten vapauksia ja oikeuksia vastaan. Me emme voi tällaista hyväksyä. Ja tässä täytyisi edelleenkin taistella sen edestä, että postipalvelut voitaisiin taata kaikilla. Kiitoksia. Ferreira. Herr Kommissar, ich habe soeben an der... Komission jäsen, tässä on käyty keskustelua paremmasta lainsäädännöstä ja postimarkkinoiden vapautti on esimerkki siitä, että monet kielteisistä vaikutuksista, niitä ei ole käsitelty, niitä ei olisi tullut, mikäli olisi toimittu tehokkaammin ja myöskin olisi pitänyt tehdä vaikutusten arviointi riippumattomasti. Komissio ei julkaissut mitään tutkimuksia, jotka liittyvät sosiaalisiin ehtoihin, postimarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä. Komissio tukee vain kansallisia viranomaisia ja nyt tiedetään, mikä on tulos. Siellä on vähän koulutettua työvoimaa, hinnat ovat erilaisia eri alueilla. Ja sitten henkilökohtainen kysymys telekomission jäsen. Etkö kärsi siitä, kun AY-liikkeiden ja kansalaisten toivomuksia vastaan Ranskassa postilaitos yksityistetään. Rigner. Kiitokset Rova Rigner ja sitten Ines Ajala, olkaa hyvä. Presidente. Si, se... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Suomessa, yhdistyneessä kuningassa tai Saksassa on jo havaittu, kuinka on menetetty työpaikkoja ilman minkäänlaisia yhteiskunnallisia vaihtoehtoja postialalla. Ja tässä täytyisi taata yleiset postipalvelut kaikkialle, kaikki samalla hinnalla e, vähintään viitenä päivänä viikossa yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja takaamiseksi. Tässä siis puhutaan työpaikkojen laadusta, ja eri, joka jo, nyt tässä tällä erää johtaa tällaiseen yhteiskunnalliseen dumpingiin, eli tätä voi e, hyväksyä muuta kuin siinä ehdissä kuin niin valitettavasti täällä niin minä halusin puhua nyt minuutin sisällä. Niin, halusin puhua työpaikkojen laadusta, joka liittyy tähän yhteiskunnalliseen dumpingin ja Barnierille täytyisi nimenomaan käydä selväksi, että parlamentin vaatimukset ovat aivan oikeat. Ja sitten puhuisin näistä käyttäjien oikeuksista. Heille täytyisi nyt taata riittävästi tietoa ja uusien postipalveluiden käyttömahdollisuuksista Kiitokset rouva Ajala. Ja nyt antaisin puheenvuoron herra Pirillolle, olkaa <clears throat> Signor Presidente, komissario eh, Barnier. Herra komissaari Barnier, siirtyminen postipalveluista, joita valvotaan jäsenvaltioissa, sellaisiin postipalveluihin, joita hallitaan hallinnoidaan koko Euroopan tasolla, on aloite, jota jota tässä yritetään vahvistamaan, olen kyllä yhtä mieltä tästä, mutta haluaisin kuitenkin, että vielä kerran kiinnittäisin huomiota kustannuksiin ja etuihin ja haittoihin, koska tarvitaan todellakin myöskin täsmällistä postin jakoa. Pitää ottaa huomioon, jakelua ottaa huomioon myöskin maaseutualueet ja muut etäiset alueet. Täytyy myöskin saada voimakkaammat yhteydet eri jäsenvaltioiden välille ja eri alueiden välille. Täytyy saada aikaan vakaata työllistämistä, val- varmistaa se postin työntekijöiden osalta ja saada aikaan myöskin asianmukaiset eläkejärjestelyt. Postipalvelujen kustannukset eivät saa nousta. Can you, can you take the, can you take the, your earphones? Me sorprende, me sorprende que, que... Minua hämmästyttää, että tässä ei ole riittävästi aikaa kysymyksen esittäjälle vastata näihin käyttää puheenvuoroa näihin, mutta näyttää siltä. Simpson on esittänyt tämän kysymyksen. Hänen sen takia täytyy nyt sitten käyttää tätä Catch the Eye-järjestelmää. Minun mielestäni olisi tämä täytynyt hoitaa kyllä vähän paremmin ja enemmän aikaa antaa hänelle. Minä annan siksi kaksi minuuttia herra Simpsonille, jotta voitte vastata nyt niihin puheenvuoroihin, joita on esitetty tähän kysymykseen, eikä pelkästään tämän Catch the Eye piirissä. Olkaa hyvä. Thank you, President. <clears throat> I think the fight... Kiitoksia puhemies. Täällä on ollut paljon ihmisiä, jotka ovat halunneet osallistua tähän menettelyyn ilman puhelistaa, ja se osoittaa, kuinka tärkeää tämä kysymys on, kun ajatellaan Euroopan parlamenttia. Ja haluaisin tätä korostaa nyt komission jäsenelle. Komission jäsen vastasi kysymyksiin ja joissain tapauksissa ilahduin siitä, mitä kuulin, mutta on kuitenkin erittäin vakavia huolenaiheita täällä parlamentissa, mitä tulee postipalveluiden vapauttamiseen, sosiaaliolosuhteisiin, työntekijöiden olosuhteisiin ja myöskin palvelun laatuun, jotka liittyvät näihin yleisiin palveluihin. Ne saattavat heikentyä tällaisessa yksityistämisen ja vapauttamisen hengessä. Eli on tärkeää, että Tämä tehdään selväksi ja toivottavasti vastauksessaan hän vielä palaa tähän. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy EFD-ryhmän puhujan puheenvuoroon liittyen yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja hän syytti vapauttamista siitä, että posti toimipaikkoja on suljettu ja meidän täytyy osoittaa, että tämä on selkeä valhe näiden postitoimistojen sulkeminen Yhdistyneen kuningaskunnassa oli Yhdistyneen kuningaskunnan päätös. Se oli päätös, joka aiheutui siksi, että brittihallitus vähensi tukeaan postitoimipaikoille ja muutti maksujaan ja muutti ne suoriksi maksuiksi. Tämä oli yksi suurimpia syitä, miksi Royal Mailin vähennysten lisäksi näitä postitoimipaikkoja on vähennetty Britanniassa. Ja tämä Britannian Ops out on yksi huvittavimpia asioita, joita olen kuullut elämässäni, mitä tulee postipalveluihin. Ja miksi? Kaikkein liberaalimyönteisin ja hallitus, joka haluaa kaikkein nopeiten edetä vapauttamisessa, on brittihallitus. Thatcherista Mayorin Blairin saakka. Gracias. Gracias. Kiitoksia Simpson. Nyt aika loppui. Päätämme keskusteluun ja kuulemme komission jäsen Barnierin puheenvuoron näihin pitkiin, pitkiin ö, puheenvuoroihin. Voitte nyt vastata, olkaa hyvä, hyvä komission jäsen. Kiitokset. Kiitos, hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tämä keskustelu on oikein tärkeä ja kiitän teitä. Kiitos herra Simpson siitä, että herättelitte tätä keskustelua ja muistuttaisin teille nyt muutamasta asiasta ennen kuin vastaan tähän sen enempää. Kuten jo sanoin, ja kuten varmasti kaikki voivat puolueettomasti todeta, tämä uudistus, postipalveluuudistus kun ei sitä ole hoidettu missään tapauksessa kiireessä, eikä salassa, eikä yhtäkkiä, e, vaan tätä on jatkuvasti haluttu kaikkien hallitusten tuella ja kansanvaltaisesti viedä eteenpäin. Monet teistä, samoin kuin herra Simpson ja Vermeer ja monet muut, voisin tässä mainita, olette puuttuneet tähän tärkeään asiaan. Nyt me kuitenkin olemme viemässä tätä eteenpäin. On tehty parisen kymmentä eri alakohtaista tutkimusta, eli mitään ei ole haluttu pitää salassa eikä edetä kiireessä. Emmekä me myöskään ole menneet taaksepäin ajatuksissamme, vaan menemme vaihe vaiheelta eteenpäin. Toiseksi huomauttaisin, että tiedän kyllä, mitä perustamissopimuksissa on sanottu ja näissä muissa teksteissä. Täällä me kuulimme sanottavan, että tässä uudessa Lissabonin sopimuksessa ja vanhoissa teksteissä on asioita, jotka tunnen hyvin, koska olen ollut tässä Lissabonin sopimusta laatimassa ja tässä puhutaan nimenomaan yhteiskunnallisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta. Nämä sanat eivät ole helppoja, mutta ne merkitsevät hyvin paljon. Ne ovat myös uusia eh, ajatuksia, kun niihin liitetään julkisten palvelujen turvallisuus ja takaaminen. Ja sen takia minä erityisesti kiinnitänkin niin paljon merkitystä näihin kysymyksiin ja olen itse henkilökohtaisesti vakuuttunut eh, näiden asioiden tärkeydestä, eikä Eurooppaa voi ainoastaan eh, kuvailla tällaisella pelkällä vapaamarkkina-alueella. Tämä on yhteinen sosiaalisen, inhimillisen ja taloudellisen yhteenkuuluvaisuuden elämän liitto. Ja näihin minä haluankin linkittyä nyt näinä viitenä vuotena, kun minulla on kunnia olla tässä tehtävässä. Ja tämä on kaikki tuossa perustamissopimuksessa mukana ja, minä, ja teksteissä mukana, ja minä haluan muistuttaa teitä nyt niin siitä, jos joku mahdollisesti ne oli unohtanut. Ja sitten tästä itse direktiivitekstistä No haluan tämän sanoa Rouva Vilsille ja muille, että tämä joku yhtäkkinen koko kehityksen keskeyttäminen tai ö, harkinta-aika olisi tar- tarpeellista. Se loisi pikemminkin turvattomuutta ja tulevaisuudesta tietämättömyyttä yrityksille, eikä se olisi vastuullista toimintaa. Ja nyt me jatkamme tätä äh, hanketta eteenpäin ja meidän täytyy jatkuvasti tarkastaa, että tämä hanke menee eteenpäin aivan oikeasti ja sen mukaan, jota direktiivitekstissä ja myös sitten tietysti Euroopan unionista tehdyissä perustamisteksteissä on sanottu. Ja tässä puhuttiin yleispostipalveluista äh, ja tässä tekstissä on kyllä tärkeitä sanoja, jotka nimenomaan vahvistavat tätä ja siinä siinä on uusia järjestelmiä ja mekanismeja, jotka ta- takaavat ja vahvistavat tämän oikeuden ja myös tällaiset korvausrahastot ja julkisten markkinoiden ohjaussäännöt ja muut mekanismit, jotka täällä on mainittu. Nämä takia halusin esittää. Ja sitten nämä työehdot se on myös yksi tärkeä ehto tässä tekstissä, kun mietimme näiden postipalveluiden tarjoajien lupia. Ja sitten tämä yhteiskunnallisen, nämä yhteiskunnalliset kysymykset ja työsuojelu ja yhte, sosiaalinen suojelu. Tämä, tässä uudessa tekstissä on otettu nämäkin asiat huomioon. Jätesevaltioilla nimittäin on olemassa työlainsäädännössään, omassa työlainsäädännössään säännöt sille, että voidaan tätä sosiaalista dumpingia vähentää ja näin ollen voidaan taata juuri oikea työ, työllisyyden ja työehtojen taso. Minä voisin näitä esimerkkejä luetella teille hyvin paljon vielä näistä ja ottaa esille montakin lausetta, jotka on kirjattu sekä jäsenvaltioille, yrityksille ja sitten komissiolle, neuvostolle ja parlamentille valvottaviksi. Mutta minä ehkä nyt vielä sanoisin yhteen asiaan, tämä koskee minua kovasti, koska minä olen parikymmentä vuotta ollut edustamassa eh, kaukaisia alueita, vuoristoisia alueita, joissa ihmiset elävät kaukana ja myös yksi palvelut ovat kaukana. Ja tähän Rova Fernandes ja moni muu ja Harkin juuri äsken muun muassa puuttuivat maaseutualueista seuraavaa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jos jäsenvaltiot eivät tiettyjä vähimmä vähimmäisvaatimuksia noudata, niin komissio käyttää kaikkia sen käytössä ole, sillä olevia keinoja taatakseen jäsenvaltioiden valvovan peruspostipalvelujen toteuttamista myös maaseutualueilla ja kaukaisilla alueilla, nimenomaan yhteiskunnallisen ja alueellisen yhteenkuuluvaisuuden näkökulmasta katsottuna. Ja minä haluaisin nimenomaan nyt toivoa, että me menemme vielä eteenpäin astumatta askelia taaksepäin ja katsomme, mitä perussopimuksissa on asioista sanottu. Näin Nämä ovat nyt ne vaiheet, puheenjohtaja. Meillä on tehty tutkimusten arviointeja, vaikutusten arviointeja ja muita sellaisia, ja etenemme näiden pohjalta eteenpäin. Sikau ja moni muu ottivat esiin nämä ensimmäiset tutkimukset. Vahvistan eh, näitä tehdyn ja ensimmäinen. Tänä vuonna on tehty eh, Karawiille sanon, että yksi tutkimus ja on vielä toinen menossa ja siinä on kaikki postipalveluiden nykytilanteen arviot otettu mukaan ja myös nämä työllisyysnäkökulmat ja työllisyyssuhdanteet tällä hetkellä otettu mukaan. Ja nämä ovat tällaisia virallisia raportteja, joita meidän täytyy sekä parlamenttina että neuvostona yhdessä tehdä työtä. Vuonna 2013 viimeistään on tuo määräaika ja sitten tässä tietysti on tuo varsinainen postipalvelujen käyttäjäryhmä, joita te olette, ja sitten yritykset ja ammattiliiton edustajat ja niin poispäin, joista kuunnellaan, joita kuullaan tässä tutkimuksessa, vaikutusten arviointitutkimuksessa, jota komissio toteuttaa. Ja hyvät naiset ja herrat, tähän loppuun sanoisin Durandille ja monille muille. Minä ihan yhtä paljon pidän tärkeänä tätä kuin tekin tässä direktiivissä ja erityisesti sitä, että tätä direktiiviä toteutetaan aivan oikealla tavalla ilman, että kansalaiset joutuvat siitä kärsimään tai joutuvat tulemaan rangaistuiksi tästä. Tätä täytyy toki täsmentää. Ja me olemme näissä vaikutusten arviointitutkimuksissa vasta nyt menossa. Eli täytyy ottaa niiden tuloksia ja minä vilpittömästi haluan huomauttaa, että juuri se mitä Simpson sanoi, että meidän täytyy olla oikeudenmukainen tässä Euroopassa ja tämä keskustelu, jota käydään, näistä tutkimuksista ja erityisesti käyttäjien ja välinen ja toimijoiden välinen vuoropuhelu aivan erityisen tärkeää ja juuri sitä me, siinä, me, siinä me viemmekin eteenpäin näitä, näitä unionin tavoitteita. Kun me puhumme esimerkiksi postipalvelujen jakelun laadusta ja alueellisesta yhteiskunnallisuudesta ja yhteiskunnallisesta puolesta, niin mitä, mikä siitä kuuluu e, sitten vastuu, mikä, mikä osa vastuusta kuuluu hallituksille, jäsenvaltioille, yrityksille ja, ja sitten taas unionille? Eli kuka on vastuussa mistäkin? Eli ei kaikkea vastuu vastuuta ja kaikkea syytä pidä syytää suoraan unioninkaan harteille. Monet muutkin ovat tästä vastuussa. vastuussa. No niin, ja nyt sitten hyvät naiset ja herrat, minä henkilökohtaisesti olen valvomassa ja johtamassa tätä vuoropuheluryhmää käyttäjien kanssa huoma- osoittaakseni vilpittömyyttä ja tahtoa, joka komissiolla on ymmärtää tätä tärkeää jokapäiväistä elämän aluetta, joka, jotka postipalvelut edustavat. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Tämä puheenvuoro päättää keskustelun ja nyt kohta puoliin käymme äänestämään. Tässä nyt kahdeksan minuuttia odottelemme ja siksi ajaksi keskeytämme keskustelun äänestyksiä varten. Ja omasta puolestani hyvää viikonloppua.